So, meine Damen und Herren, das Protokoll und die angenommenen Texte der Sitzung vom 4. Niin, hyvät naiset ja herrat, 24.6.2015 pidetyn istunnon pöytäkirja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko huomautuksia? Näin ei ole. Pöytäkirja hyväksytään. Herra Verhofstadt, teillä oli työjärjestyspuheenvuoro. Poštovani gospodine predsjedniče, mhm. želim vam se zahvaliti na riječima koje ste izrazili u naše ime maloprije herra puhemies. Me haluamme totta kai tukea sanojanne, mitä äsken puhuitte, mutta minä haluaisin alderyhmän nimissä tätä kaksi kahden nojalla esittää, että hyväksyisimme yhden päätöslauselman Srebrenicasta. Siksi minä esittäisinkin, että se toteutettaisiin torstai aamulla, koska meillä nyt on vielä aikaa käydä keskusteluakin ja hyväksyä päätöslauselma. Sillä voimme myös osoittaa myötätunta Srebrenican uhreille. Näin voimme myös muistaa kaikkia entisen Jugoslavian sodan uhreja. Näin voidaan avata uusia mahdollisuuksia Länsi-Balkanin maille, kuten totesitte puhemies omassa puheessannekin. Me tarvitsemme tätä päätöslauselmaa ja tuo maailmankolka myös tarvitsee tuota lausumaesitystä parlamentilta. Ehdotan, että myöhemmin kun käsittelemme työjärjestystä torstain osalta, niin siinä kohdassa saatte vielä puheenvuoron. Sopiiko? Niin, seuraava puheenvuoro. Herr Präsident. Äh, Puhemies, hyvät kollegat tätä viikkoa tulevat ilman muuta määrittämään ne keskustelut, jotka ovat seurausta Kreikan kansanäänestyksestä. Ja uskoakseni Kreikka meille Euroopan unionille kokonaisuudessaan Kreikka ja Euroopan unioni kokonaisuudessaan on tullut hyvin vaikeaan tilanteeseen. Mikä tähän on sitten johtanut? Näitä keskusteluja joissa on muistutettu tällaisista kehityksistä ja varoitus siitä, ne voidaan nyt viedä edelleenkin lukea. Ja se, mitä Martin Schulz myöhemmin on ryhmäpuheenjohtajana ja sitten puhemiehenä sanonut tästä asiasta, ja hän on pyrkinyt estämään sitä, mitä on tapahtunut. Mutta mikä nyt on oikein, mikä nyt on väärin? Minun mielestäni tärkein rooli, joka Euroopan parlamentilla on, on siis sillä kamarilla, jonka kansalaiset etelässä, pohjoisessa, edessä ja lännissä välittömästi ovat valineet, että se ryhtyisi nyt rakentamaan siltoja, jotka johtaisivat ulos tästä tilanteesta, jossa Euroopan unioni tällä hetkellä on. Ja herra Schulz, minulle oli helppo sanoa teille sitä, minkä nyt sanon, mutta, mutta minä asetin suuria toiveita Euroopan unionin viiteen puheenjohtajan ja puhemiehen, mutta sanoisin suoraan, että minun ryhmäni oli oikeassa siinä, miten te puutuitte Kreikan sisäiseen debattiin, oli minusta täysin vastuutonta. Ei siksi, että tuitte kyllä äh, leiriä, vaan, vaan siksi, että te lähditte osaltanne vaikuttamaan siihen, että tuli tällaista väärää vastakkainasettelua, niin jota on Kreikassa ja muuallakin. Ja minusta ei ole soveliasta se, että te tällä tavoin aktiivisesti toimitte Euroopan parlamentin puolesta tällaisessa tilanteessa, ja minä pyytäisin, että te olisitte edes kerran pidättyväinen, koska se vahinko, mitä se saitte aikaan sekä Euroopan parlamentille, on suurempi kuin se hyöty, jonka saatettiin saavuttaa. Ich nehme an, Frau Zimmer, Sie wollen sich gleichen Rouva Zimmer, oletan, että haluatte samasta aiheesta puhua. Oletatte oikein, oletatte oikein, eikä kuulukaan paljon, paljon se, että odottaa tällaista, sillä viime viikolla Dimitris Mulis äh, varapuheminen ja minä Guen äh, puheenjohtajana kirjoitin teille jo kirjeen asiasta ja protestoin sitä vastaan, että te viime viikon alusta lähtien aktiivisesti Euroopan parlamentin puhemiehenä päätitte muut, puuttua, vaikuttaa siihen, miten kansanäänestystä viettiin lävitse. Ei voi olla oikein, että Euroopan parlamentin puhemies, ainoan välittömästi valitun instituution edustaja, puuttuu demokraattiseen päätöksentekoon yhdessä jäsenvaltiossa. Te ette tehnyt tätä silloin, kun Skotlannissa oli kansanäänestys. Te ette tehneet tätä, tehnyt tätä silloin, kun Alankomaissa – oli kansanäänestystä kylläkään ollut silloin puhemies, mutta muissakaan tilanteissa minä olen koskaan kokenut tämän parlamentin puhemiestä, joka on ilmoittanut käynnistämänsä kampanjan, joka on ilmoittanut puuttuvansa asioihin, ajanut kyllä puolta ja on todistan, pyrkinyt todistamaan, että jokin hallitus on tullut tiensä päähän ja että se pitäisi korvata teknisellä hallituksella ja samaan aikaan on todist, puhunut, että valittu ö, presidentti on manipuloija, demagogi. Minusta tällä ei ole mitään tekemistä teidän vastu- vastuunne kanssa. Teidät on viime vaalikaudella tällä vaalikaudella valittu selkeästi vahvistamaan parlamentin, parlamenttia ja sen oikeuksia, mutta te ette saaneet meidän tukeamme siihen, että uskoisitte, että te olette parlamentti. Te ette ole parlamentti. Te olette henkilö, joka on sanonut meiltä tehtävän. Meiltä ei edes kysytty, mitä kantaa te edustatte. Ja tämä on tässä olennaista. Minä pyydän, että tulevaisuudessa jätätte tällaisen. Tämä ei sovi puhemiehelle. Jokainen kansa, jokaisella kansalla on oikeus kansanäänestyksessä äänestää sille tärkeistä asioista. Ja meidän Euroopan parlamenttina, demokraattisesti valittuna instituutiona, on tehtävänä puolustaa demokratiaa. Ei voi olla niin, että Euroopan unionissa valitsijat ovat nyt tulleet kaikkein heikoimmaksi lenkiksi. Ei voi olla niin, että ei voitaisi hyväksyä vaihtoehdosta keskustelemista ja niistä äänestyttämistä. Ja minä pyytäisin, että te ottaisitte omaksenne tämän näkemyksen. Minusta on tärkeää, että palaatte takaisin maan pinnalle. Hyvät naiset ja herrat, nyt täällä on tietysti paljon puheenvuoropyyntöjä ja tilanne on vaikea työjärjestyksen mukaan käydä keskustelua tästä, tässä kohtaa. Ja tehän saitte paljon enemmän puheaikaa kuin normaalisti saadaan työjärjestyspuheenvuoroihin. Nyt täytyy miettiä, että haluatteko tästä nyt keskustelun. Olen vähän hämmästynyt. Jos puhutaan Unkarin hallituksesta, niin silloin minua vaaditaan edustamaan parlamenttia kaikin tavoin minä en ole muuten vaatinut minkään hallituksen eroa. Teidän täytyy lukea tekstit eh, ennen kuin olette huutaa niin tarkemmin. Eli nyt täytyy, hyvät naiset ja herrat, todellakin miettiä, haluatteko nyt lähteä tähän. Kysy vielä. Niin, herra Verhofstadt, olkaa hyvä. I have an, uh, an issue concern... Minulla keskiviikon keskustelu oli yksi ongelma. Voiko siitä puhua nyt? Otetaan se heti. Koska päästään keskiviikkoon? Nytkö? Kreikka-keskustelu. Nythän tullaan käsittelyjärjestykseen, siihen tullaan juuri ja silloin saatte puheenvuoron. Haluaako vielä joku puheenvuoro? Näin ei ole. Kiitos kovasti. Niin, herra Pitellä, olkaa hyvä. Minä en, puhemies ajattele, että kun valitaan parlamentin puhemieseksi, niin menetään puheoikeutensa. Ja on kyllä sanottava ihan rehellisesti, että kun Martti Schulz tuli näihin tehtäviin, niin ajattelin, olen aina Martin ja kollegani ryhmästä ja puhemiehinäkin rakentavia kannanottoja yhteistyön nimissä yksityisesti ja julkisesti. Aina pyritään ratkaisuja löytämään, jotta voitaisiin pelastaa Kreikkaa. Ja osoittaa vain myötätuntoa Kreikan kansalaisille. Minä uskon, että nyt on eredys, että näin vaikeina aikoina, kun ajatellaan Euroopan rakentamisen historiaa, että me rupeamme esittämään syytöksiä, jotka eivät ole oikeutettuja. Meidän pitää ehkä paremmin keskittyä siihen, mitä on tapahtunut, mitä pitää tehdä, jotta saadaan aikaan Euroopan alue ja euroalue kuntoon. Kun tiedetään, että Kreikka on suurissa vaikeuksia, minä ainakin lupaan ryhmäni sitoutuvan tähän tarmokkaasti, että tehdään kaikki mahdollinen Kreikan pelastamiseksi kunnioittaen Kreikan hallituksen velvollisuuksia ja kunnioittaen myös subsidiariteettiperiaatetta. Ei pidä tässä nyt antautua polemiikkiin yhtä henkilöä kohtaan, joka puhemies kautensa aikana on mitä suurimmassa määrin osoittanut, miten arvokas Euroopan parlamentti on. Vielen Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Herra Leifried on pyytänyt